Merci, monsieur le président, pour cette... Kiitos pääjohtaja tästä hyvin selkeästä puheenvuorosta. Esitteli, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Uh... Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin esittää argumentteja kommenttina siihen, mitä juuri kuulimme pääjohtajalta. Olemme nyt kiireisiä, valmistelemme 2014 budjettia ja tulevaa rahoituskehystä. Tiedämme, että budjettiponnisteluistamme huolimatta pienenee kaikissa otsakkeissa käytännössä. Yksi mahdollisuuksista kompensoida tätä laskua, aivan erityisesti ulkoisissa toimissa, on mahdollista se, että investointipankki pitää yllä ainakin nykyistä rahoitustasoa. Jos samanaikaisesti pienennetään eurooppalaisia rahastoja ja tukia, joita Euroopan unioni myöntää, ja investointipankin mahdollisuuksia rahoittaa toimia, niin tällä tulee olemaan kielteisiä kerron, kerronnaisvaikutuksia kaikiksi neljäksi vuodeksi. Pääjohtaja Hoyer mainitsi, että pankin käyttämien varojen tehokkuus on äärimmäisen korkealla tasolla. Kerron vai, vaikutus on 30. Eli jokainen takuu euro saa aikaiseksi 30 euron investoinnit Euroopan politiikan kautta. En näe mitään muuta mahdollisuutta lisätä rahastojen käyttövaikutusta tämän enempää. Euroopan unionin maksut takurahastoihin suoritetaan ennusteiden perusteella ja laskukaavan mukaisesti, joka on aika lailla erikoinen. Odotukset ovat sellaiset, että lainauskapasiteetin lisäyksen suhteen budjetin on taattava 55 miljoonaa. Ensimmäisen kahden vuoden aikana 14 ja 15. Tällä ei ole mitään budjettivaikutuksia. Maksuosuudet näinä vuosina lasketaan historiallisten olemassa olevien lukujen pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvittava summa, jotta voidaan pitää rahoitusmahdollisuus yllä ei ole niinkään suuri ero. Haluaisin, että katsoisimme mahdollisuuksia hoitaa tämä asia silloin, kun neljä miljardia annettiin ilmastotoimille tässä keskivälin tarkistuksessa. Meillä on sellaisia tuloja, jotka eivät pala jäsenvaltioihin, vaan sen sijaan niitä voitaisiin käyttää pankin, investointipankin hyödyksi. Parlamenttikin voisi osallistua siihen, että löytäisimme näitä lisävaroja näiden erityisvälineiden kautta. Ainakin niin, että budjettiponnistelua lisättäisiin. Aivan lyhyesti on tehty ehdotus joustavuuden lisäämiseksi. Hyvin arassa poliittisessa ilmapiirissä sekä EU-ssa, lähialueilla että lähi-idässä on äärimmäisen tärkeää käyttää lisääntyvää joustavuutta, jotta rahoitusta voidaan käyttää paremmin hyödyksi. Tästä me keskustelemme myös. Me olemme jo puolivälitarkistuksessa keskustelleet viisaitten äh, raportista ja kävimme laajan konsultaation eri sidosryhmien kanssa tästä aiheesta. Pant pankin mandaatti nykyisellään, kun ajatellaan sen avoimuutta, sidosryhmien mukanaoloa ja niin edelleen, johtaa kyllä tuloksiin. Se, mitä me toistaiseksi olemme saaneet aikaiseksi, täytyy säilyttää ja oletamme saavamme tätä kautta tuloksia. Entäs loppuun vielä voisimme pohtia sitä, että ennakoitaisiin hieman tätä puolivälin tar- tarkistusta niin, että 2016 sitä ei viimeisteltäisi. Toivottavasti saamme kolmikantakeskustelut ja neuvottelut loppuun tämän vuoden loppuun mennessä niin, että ne eivät vaikuta pankin toimintaan. En haluaisi, että viimeisimmissä täysistunnoissa sitten tätä mandaattia ollaan hyväksymässä, koska se vaarantaisi pankin rahoitusmahdollisuudet. Meidän täytyy pitää kiinni tiukasta aikataulusta, on löydettävä neuvoston kanssa konstit päästä sopimukseen. Uskon, että tälle on hyvät mahdollisuudet. Kiitos. Merci Ivailo. Kiitos Ivailo. Plenkovic. New member from Croatia. Meillä on Kroatiasta uusi jäsen. Thank you very much, uh, president. Kiitos uh, puheenjohtaja Lama Suur. Ensin haluaisin toivottaa EIPn uh, johtajan herra Hoyerin tervetulleeksi. Olen tavannut hänet aikaisemmin kun hän oli Eurooppa-asioiden ministeri Saksan hallituksessa, kun minä taas olin Kroatiassa äh, integraatioministeri. Eli tässä uudessa kontekstissa ja myös äh, sellaisen maan edustajana, joka hyötyi äh, hyvin pitkälti EIPn lainau, mahdollisuuksista projekteissa, joilla rahoitettiin esimerkiksi PK-yrityksiä, kuljetusprojekteja, liikenneprojekteja, erityisesti rautateitä, samoin kuin kulttuurisektorilla. Olen täysin tietoinen, miten tärkeä EIPn lainakapasiteetin volyymi on ja sen vuoksi myös arvostan kovasti tätä, mitä hän kertoi EIPn toimien lisäarvosta samoin kuin EUn äh, kehityspolitiikasta. Koko tämä EIPn toiminta EUn ulkopuolella, sen pitäisi olla johdonmukaista komission ponnisteluiden ja ulkosuudenhallinnon ponnisteluiden kanssa. Ja mm. meidän tulisi osoittaa, että Euroopan unioni todellakin käyttää kaikkia välineitään eh, koherentilla tavalla. Tämä on erityisen tärkeää kaikille maantieteellisille alueille jotka ovat näiden EIPn ulkoisen mandaattin alaisia. Maat, jotka ovat lähellä unionia. Tämä kattaa myös laajentumispolitiikan, samoin meidän itäiset kumppanimme, välimeren kumppanimme, samoin kuin luonnollisesti toimet globaalimmassa kontekstissa. Arvostan kovasti ystäväni Ivailo Kalfinin kommentteja. Hän mainitsi, miten tärkeää on myös huomioida nämä avoimet asiat, kun tätä lainsäädäntöä viedään eteenpäin. Nimittäin se, miten suuri on tämän takuun määrä verrattuna edelliseen monivuotiseen rahoituskehykseen ja siihen, mikä on tulevaisuudessa 29,2 tai 25, kuten se on tänään. Meidän täytyisi olla tarpeeksi luovia, jotta voisimme taata vastaavat summat EIPlle myös tulevissa toimissa, samoin kuin ottaa huomioon ne asiat, jotka pääjohtaja Hoyer otti esiin joustavuudesta, mutta ajatellen monivuotista rahoituskehystä ja tätä sopimusta, joka on tehty, ne kuukaudet, jotka meillä tässä nyt on edessämme neuvotteluissa, niin meidän täytyisi olla todella varovaisia siinä, että me pidämme kiinni monivuotisen rahoituskehyksen yleisistä suuntaviivoista, mutta myös sitä, että EIPn toimet ovat sen tavoitteiden mukaisia, kun se rahoittaa pk-yrityksiä ja ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. Ehkä olisi mielenkiintoista kuulla pääjohtajan analyysi niistä projekteista, joita rahoitetaan Syyriassa. Tässä nyt on ollut hieman keskustelua siitä, millä tavalla näitä asioita on käsitelty ja mitkä ovat näkymät, koska tässä EUn budjettirahoja käytetään nimenomaan siellä. Kiitos. Merci, mon cher collègue. Kiitos, hyvä kollega. Edustaja Stolojan, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos pääjohtaja, että tulitte paikalle tänään. Minulla olisi vain kaksi kysymystä. Ensinnäkin, entäpä ydinteollisuus, ydinlaitokset, kaikki mikä liittyy ydinvoimaan, ydinteollisuuteen. Onko nyt hankkeita, jotka liittyvät ydinvoiman käyttöön? Näettekö, että senkin pitäisi olla tukikelpoinen – investointipankin toiminnan kannalta. Ja jatkossahan se ei olisi tukikelpoinen. Minä en tue tätä näkemystä, mutta haluaisin kuulla teidän näkemyksenne siitä. Ja toiseksi, mitenkäs Armenia? Se on liitteessä kolme tässä komission ehdotuksessa, äh, jossa listataan tukikelpoisia maita. Armenian sijainti olisi nyt liitteessä kaksi mahdollinen ehdokasmaa. Kiitos hyvä kollega. Palta kiinni. Grazie, sur president. Eh, Anditlet punti. Ehm, Kiitos eh, puheenjohtaja. Minulla on eh, kolme asiaa. Minä olen maltalainen, eurooppalainen, mutta myös Välimeren alueelta. Eli nämä suositukset ja tämä ehdotus komissiolta, erityisesti liite 1 komission asiakirjassa. Tämä oli minulle yllätys, koska meidän täytyy muistaa, mitä Välimeren alue kokee tällä hetkellä, kaikki nämä haasteet, jotka tulevat esimerkiksi arabikeväästä. Minusta se riittää jo, jotta me ymmärtäisimme, mitä tapahtuu. Arabi kevät on muuttanut sosiaalipoliittista skenaariota koko Välimeren alueella. Maltalla on ollut oma roolinsa kaikessa tässä ja siksi Maltan kanssa on voinut nähdä kaiken, mitä tapahtuu. Ja olemme koko ajan olleet valmiita auttamaan arabikevään tapahtumien aikana, varsinkin Libyaa. Euroopan unionin on joutunut kärsimään myös kaikesta siitä, mitä on tapahtunut äh, Syyriassa ja arabikevään aikana. Noin kaksi miljoonaa pakolaista on tällä hetkellä tuolla Euroopan unionin rajoilla. Historia osoittaa, että meidän on rakennettava solidaarisuutta ja siksi minä kysynkin, miksi me yritämme unohtaa ja tavallaan kääntää selkämme koko etelälle. Tämä oli ensimmäinen asia. Eurooppa ei voi hylätä välimerta tällä tavalla. Välimeren alueen Välimeren aluetta pitäisi tarkastella samoin kuin vuonna 2009 päätettiin 8,7 miljardia, vuonna 2007 sille myönnettiin. Ja meidän tulisi tästä kaksi kolmasosaa käyttää tuonne Välimeren alueelle ja yksi kolmasosa itäkumppanuudelle. Emme me voi lähteä muuttamaan näitä asioita. Mitä tulee sitten näihin kattoihin väliarvioinnissa? Tällä hetkellä ehdotus on 20 prosenttia ja että 10 prosenttia olisi tällaisia alueellisia kattoja. Sen vuoksi kaikenlainen uudelleenjärjestely voisi olla uhka Välimerelle. Sen vuoksi tämän 10 prosenttia, sen pitäisi olla oikea suhde. Ja haluaisinkin kehottaa teitä pyrkimään siihen, että saatte oikeat äh, mittasuhteet koko tälle Välimeren alueelle. Kiitos, hyvä kollega. Lisäisin tähän vielä kaksi kysymystä, jotka eivät ole tämänpäiväisen tapaamisen pääaiheita, mutta jotka ovat tärkeitä parlamentille ja myös budjettivaliokunnalle. Pääjohtaja, muistutitte siitä, että pankki on voinut lisätä pääomansa tänä vuonna. Haluaisimme kuulla näkemyksenne, arvionne siitä, miten tämä pääoman lisäys on vaikuttanut toimintaanne. Katsotteko, että ennusteet, jotka jokin aika sitten esiteltiin, voivat toteutua? Toiseksi, kun neuvotellaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, on puhuttu myös näistä projekti hankejoukkolainoista. Tähän myös investointipankki on antanut oman panoksensa tähän keskusteluun. Haluaisimme kuulla teidän näkemyksiänne näiden joukkolainojen käynnistymisestä, käynnistyksestä ja käyttöönotosta. Ne voisivat olla mielenkiintoisia tietyn tyyppisten hankkeiden rahoituksessa. Pääjohtaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt vastata parhaan kykyni mukaan, mikä teille sopii. Pyydän, että kollegani Barton vastaa sitten, kun on kyse luvoista. Kiitoksia jälleen kerran edustaja Kalfinille siitä voimakkaasta tuesta, jota olemme saaneet teiltä ja teidän kollegoiltanne. Uskoakseni tarvitsemme hieman luovaa budjettiajatteluakin kun menemme seuraavalle seitsemänvuotiskaudelle. Jotkut asiat muuttuvat ajan myötä. Jäsenten asenteet tiettyyn välineiden osalta saattavat muuttua niin ikään. Olen melkoisen varma, että hyvin tiukkoja kannanottoja tullaan vielä näkemään sitten, kun todelliset paineet tulevat kohdalle. EU, EUn pankin kautta voidaan pyrkiä ratkaisemaan ongelmia. Olen kiitollinen mm. teidän tekemistänne ehdotuksista. Olen varma, että ne menevät kaikki saa oikeaan suuntaan. Olemme tietoisia siitä, että painopistealueena prioriteettina niille, joilla on raskain vastuu työpaikkojen kasvuun ja työllisyyden luomisesta, ovat erilaiset heillä on erilaiset prioriteetit kuin niillä, jotka painottavat ulkoista lainamandaattia. Ne, jotka edustavat unionia ulospäin käsin ja pyrkivät pistämään täytäntöön kehityspoliittisia tavoitteita esimerkiksi ja pyrkivät tukemaan EUn ulkopolitiikkaa rahoituksen kautta. Olet ehkä eri linjoilla. Olemme kiitoksia käsin näistä kommenteista. Meidän toimimme ovat johdonmukaisia suhteessa EUn yleiseen politiikkaan yleisesti ottaen yleisiin tavoitteisiin nähden. Viimeisten kahden vuoden aikana olemme merkittävästi ponnistelleet sekä ulkosuhdepalvelun puolella neuvostossa että komissiossa komission relevanteilla pääosastoilla sen puolesta, että ulkosuhdehallinto ja komissio ja meidän toimimme kulkisivat käsi kädessä, menisivät samaan suuntaan. Olen puhunut esimerkiksi tärkeästä maasta, kuten Syyriasta. Vanhana hyvinä aikoina pankki toimi hyvinkin aktiivisesti Syyriassa ja pystyimme merkittävästi auttamaan kehittämään merkittäviä infrastruktuureja tuossa maassa. Mutta sitten tietystikin jouduttiin sellaiseen tilanteeseen, että investointeja ei voitu enää tehdä – hyvin paljon EUn rahaa jäi sinne jumiin. Neuvostokomissio ja me joudumme ponnistelemaan ongelman lieventämiseksi. Ongelma ei vieläkään sataprosenttisesti ole ratkaistu, koska osa tuosta rahasta on edelleenkin Katarin keskuspankilla. Eikä se ole edelleenkään palannut meidän vaikutuspiiriimme, mutta tästä Tässäkin voitiin nähdä, kuinka läheistä yhteistyötä pystymme tekemään komission neuvoston ulkosuhdehallinnon kanssa. Sama pätee Keski-Aasiaan. Ja Sorjan puhui Armeniasta, jossa me jo toimimme aktiivisesti ja haluamme jatkossakin toimia. Tämä pätee myöskin muihin tuon alueen maihin. Olemme joutuneet noudattamaan samoja kriteereitä kaikkialla ja katsomme aina, että tiettyvät, täyttyvätkö tietyt ennalta ehdotta esimerkiksi sääntöjä täytyy aina noudattaa. Olemme täysin tietoisia meidän omasta vastuustamme itäisen naapuruspolitiikan alallakin. Sillä säännöt pätevät aivan yhtä lailla olemme aivan siellä yhtä päättäväisiä kuin Välimeren alueellakin. Ja siellä nähdään ne ongelmat, joita me pyrimme ratkaisemaan yhdessä muiden kanssa. Yhtällä toimimme sekä Välimerellä kuin itäisen kumppanuutemme alueella, kun keväällä IMF ja Maailmanpankki kokoontuvat Washingtonissa. Minä olin ainoa edustaja, joka pystyy sanomaan, että me olemme onnistuneet työssämme, koska Deauville, joka on tämän kumppanuusyhteistyön johtaja, sanoi, että olemme kyllä maailmanmestareita lupauksissamme, mutta kun pitää pistää täytäntöön asioita, niin tilanne on toinen. Mutta me ainoana olimme pistäneet lupauksemme täytäntöön. EUn pankki oli ainoa. Onko sitten idän ja etelän välinen tasapaino kunnossa? Tästä en sano mitään, koska tämä ei ole minun tehtäväni. Poliittisten päättäjien täytyy päättää, onko tasapaino vinksallaan vai ei. Meidän vastuunamme sekä Välimerellä että itäisessä Euroopassa on toimia läheisessä yhteistyössä ulkosuhdehallinnon kanssa. Ja komissaari Fyyle tietystikin on pääasiassa vastuussa näistä toimista komission puolella, kun on kyse naapuruspolitiikasta. Ydinkysymyksestä sitten. solujan esitti kysymyksen, mitä me teemme ydin puolella. Meillä ei mitään hankkeita tällä alalla EIPn johtokunnassa, jossa ovat edustettuina valtionvairain ministerit jäsenvaltioista. Tällaisia päätöksiä tehdään. Minun tehtäväni ei ole tällaisista asioista päättää. Mutta mu- mitä muuten tulee energiapolitiikkaan? Olemme tehneet energiapoliittisen väliraportin yhteydessä kansaisjärjestöjen ja muiden järjestöjen muiden asianosaisten teidän kanssanne yhteistuumin. Ja me tämän kautta laatineet tiettyjä kriteereitä, joiden valossa voidaan antaa rahaa energiahankkeisiin. Teknologianeutraalit, ne, te, teknologianeutraalius, mutta kunnianhimoisuus, ne ovat ne kriteerit, joita noudatetaan energiahankkeiden yhteydessä. Tietysti tämä on täysin julkista tietoa. Ja näiden periaatteiden valossa me toimimme ydinkysymyksestä toteaisin, että meidän täytyy keskustella teidän ja komission kanssa, ei pelkästään siitä, mikä on ydinenergian tulevaisuus Euroopassa, ja tämä on tietystikin poliittinen päätös, vaan niin ikään täytyy pohtia myöskin, kuka tekee mitäkin silloin, kun alas ajetaan vanhoja ydinlaitoksia. Ongelmana ei ole pelkästään uusien ydinvoimaloiden rahoitus, vaan valtava suuri, valtava suuri ongelma tulee olemaan tulevina vuosikymmeninä se, mitä me teemme vanhoille ydinvoimaloille. Tämä tulee maksamaan hyvin paljon rahaa näiden alasajo. Ne saattavat aiheuttaa hyvinkin merkittävän uhan kansalaisten turvallisuudelle. Ehkä meidän pitäisi paneutua enemmän tähän puoleen kuin siihen, että tehtäisiin päätöksiä uusista ydinvoimaloista. Nämä ovat jäsenvaltioiden päätettävissä, tällaiset kysymykset. Sitten pääoman lisääminen. Puheenjohtaja toi tämän tapetille tämän kysymyksen. Voin todeta, että sen arviointimenetelmän valossa, jota olemme kehittäneet yhä uudelleen ja uudelleen vuosien myötä, voin todeta, että 40 prosenttia lisää lainanantoa Euroopan unionin tasolla on merkittävä lisäys 8-9 kuukautta kestää tämän loppuun saattaminen, mutta täytäntöönpano on jo aloitettu loppuun lopuksi. Saattaa olla, että eteen tulee hanke, jota ei saada loppuun saatettua ennen joulukuun viimeistä päivää. Joulukuun viimeinen päivä on pankissa kaikkein kiireisin päivä aina. Saattaa olla, että tämä toteutuu tammikuun alkupäivinä vasta. Täytyy katsoa, minkälainen tasapaino valitsee vuoden loppupäivinä ja tammikuun alussa, mutta oli miten oli. Operatiivinen suunnittelu saatetaan päätökseen. pääoman lisäämisen osalta juuri noihin aikoihin. Sitten hankejoukkovelkakirja lainata. Olemme sitoutuneet tähän aloitteeseen ja pistäneet siihen hyvin paljon aikaa ja energiaa. Me katsomme, että tämä on uusi väline, jota voidaan käyttää yhtenä työkalupakin välineenä. Hankkeiden täytyy kilpailla. Ne ovat kilpailutilanteissa keskenään. Saadakseen rahoitusta komission jäsenvaltiot ja EIP tarkastettiin yksityiskohtaisesti hankkeita ja Tähän pistää hyvin paljon aikaa ja energiaa. Ensimmäinen suuri sopimus saatiin allekirjoitettua muutama kuukausi sitten. Castor-hanke Espanjassa. Tämä oli valtavan suuri menestys markkinoilla. Nyt on saatu päätökseen aivan hiljattain energiahanke Pystynyt kuningaskunnan rannikolla offshore-hanke. Tämä on pienimuotoisempi kuin Castor-hanke, mutta minun mielestäni tästäkin tulee markkinamenestys. Seuraava suuri asia tulee pian pilottivaiheeseensa, tai pilottivaiheesta siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Tällainen hanke, joukkoverkkakirjahanke, mutta tällä välin sen luonne on hieman muuttunut. Castor-hanke on Janon hanke Italiassa on vaarassa, ellemme saa aikaan päätöstä niiden piirissä, joilla on oikeus tehdä päätössä. Olisi suuri sääli, mikäli tätä hanketta ei toteutettaisi, koska se on sujunut hyvin sekä teknisesti että taloudellisesti asiat ovat kunnossa hankin osalta. Mikä tätä ei toteuteta, kestää mm. hyvin pitkään ennen kuin tällainen näkyvä joukkovelkakirjahanke voidaan saada toteutettua menestyksekkäästi. Ja kenties silloin valitsivat jo uudet kriteerit. Otin tämän nyt vain puheeksi, koska olin erittäin tyytyväinen kuullessani komission puheenjohtajan kannanotot, kun hän puhui parlamentissa pari viikkoa sitten, niin kuinka hän totesi, kuinka joukkovelkakirjahanke aloitteet ovat merkittäviä. Toivottavasti EU-tason kumppanimme kuulivat, kuuntelivat herkällä korvalla puheenjohtajan kannanottoja, koska olisi ikävää, mikä tämä Italian hanke joka todennäköisesti olisi erittäin menestyksekäs, nyt sitten hylättäisiin tässä vaiheessa. Sitten Syyriasta. idea Niin, Syyriasta sitten seuraavassa. Uh, currently, uh... Kiitoksia. Kun tehtiin päätös keskeyttää apu Syyrialle, niin 110 miljoonaa euroa olivat uh, takautuvat maksut ja korot. 81,2 prosenttia on takeina tässä kuitenkin vain käytetty. Tämä on vasta kolmas kerta, kun takuusen on koskaan jouduttu turvautumaan. Ja toistaiseksi aiemmin Jugoslaviassa ja Argentiinassa olemme onnistuneet EEASn kanssa, ulkosuudenhallinnin kanssa tehtävä työ antaa ymmärtää, että tässä kyllä onnistutaan, mutta en tiedä kuinka kauan se kestää. Très bien plus de de parole. Hyvä. Kaikki ovat saaneet puheenvuoron. Kiitoksia pääjohtaja. Kiitos teille, arvon rouva. Tämä oli hyvin mielenkiintoista. Muistutan vielä aikataulusta. Meillä on kolmikantakokouksia tiedossa 16. lokakuuta, 26. marraskuuta, 4. joulukuuta, mahdollisesti 16. ja 18. joulukuuta ja vielä mahdollisesti 24. päivä illalla. No, meidän puolestamme tämän näkemysten vaihto johtaa siihen, että ensimmäinen lokakuuta on määräaika tarkistukselle ja äänestämme budjettivaliokuntana 17. lokakuuta. Kiitoksia. Kiitos pääjohtaja. Keskeytän kokouksen kahdeksi minuutiksi, jotta voin jatkaa pääjohtajana salista ulos ja tämän jälkeen jatkamme äänestyksillä. La séance est reprise. Jatkamme kokousta. Hyvät naiset ja herrat, vara, puheenjohtajat voivat istua omille paikoilleen. Lähdemme liikkeelle Alexander Alvaron mietinnöstä. Onko kaikilla äänestyslista? Kaikki paitsi Anne Jensen, onko teillä äänestyskortit mukana? Äh, Alexander, vous, vous voulez faire... Alexander, haluatteko esittää alustavan puheenvuoron? Olkaa hyvä. Merci beaucoup. Sorry, just maybe... Kiitos. 30 sekuntia nyt ja 30 sekuntia äänestyksen jälkeen, jos käy. Haluaisin nyt vain kiittää kollega Jan Mülderiä erittäin paljon siitä, että hän otti minulta tämän työn hoitaakseen poissaoloni ajan. Ja kiittäisin kollegoita, jotka ovat auttaneet ja saman luonnollisesti sihteeristöä ja henkilökuntaa, samoin kuin toimistoni väkeä. Tässäpä tämä 30 sekuntia, eli toinen puoli minuuttia sitten äänestyksen jälkeen. Kiitos. Très bien. Oikein hyvä. No niin. Äänestyslistat esille. 28. Esittelijä vastustaa. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 29. Trautmanilta. Esittelijä puoltaa. Puolesta äänet. Vastaan kuusi tyhjää. Hyväksytty. 31 raukeaa, 32 niin ikään. Voimme siirtyä 33. Esittelee puoltaa. Puolesta ääret. Vastaan. Neljä. Sitten tyhjät. Hyväksytty. 34 Mulderilta. esittelijän puolesta. Puolesta äänet. Kunta. Vastaan. Taitaapa olla enemmistö vastaan, mutta tarkistamme tämän. 34. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Voti, voti, voti Ja deux... Äänestäkäähän nyt. Kaksi ei ole vielä äänestänyt, vaikka kortit ovat koneissa. Yksi vielä. Eikö siellä toimi kone? Ahaa. Luottokortti. Kuen luottokortti. Bah. Vous en faites pas l'autre jour, j'ai essayé de payer l'hôtel. Yritin maksaa sosiaaliturvakortilla hotellimaksua ja ihmettelin, miksi se ei käynyt. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 10 puolesta ääntä, 22 vastaan. 11 puolesta, 22 vastaan, ei tyhjiä. Hylätty. 35. Esittelijä puoltaa. Puolesta äänet. Kiitos. Vastaan. Kahdeksan ja minun, minä mukaan luettuna yhdeksän tyhjät äänet. Hyväksytty. 36. Achtung. Esittelee vastustaa. Puolesta. Achtung ei ole paikalla. Vasta-ääret. Tyhjää. Hylätty. 37. Le Gripiltä. Esittelee vastustaa. Puolesta äänet. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec moi. Qui est contre 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Abstention. Tyhjää, hylätty. Suullinen tarkistus esittelijältä. Teillä on teksti äänestyslistalla. Puolesta äänet vastaan. Kolme vastaääntä tyhjää, Hyväksytty. 39 vedetty pois. 40. esittelijän puolesta. Puolesta äänet. Ah, pardon, oui, excusez-moi. Suopnette. Anteeksi, tämä on jo katettu. Sitten 43 Trautmanilta. esittelijän puolesta. Puolesta äänet. Thanks, six, set, Vous êtes pour? C'est avec moi. Qui est Seitsemän niitä oli, sitten vastaanet. Enemmän kuin seitsemän, tyhjä. Hylätty. Sitten tarkistus yksi Monikalta. Esitteli vastustaa puolesta äänet. Holmeier puolesta äänet. Kymmenen. Ja vasta äänet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah. 11. No tarkistetaan. Tarkistetaan. Ei ole aivan päivänselvä tulos. C'est l'amendement numéro 1. Tarkistus 1. Monika Holmajerilta esittelijä vastustaa. Äänestäkäähän nyt. Il y en a trois qui dorment. Kolme nukkuu vielä. Il y a deux qui dorment. Ja kaksi nukkuu. Ei voi mitään. Äänestys Päättyy. 17 puolesta, 15, vas, 15 plus 1 vastaan. No niin. Ei tyhjiä. Hyväksytty. Sitten on kappaleisiin. Kompromissi yksi esittelijältä puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tässä vaiheessa. Se kattaa nämä lukuisat tarkistukset, eli näin voimme siirtyä kuutoseen Holmajerilta. Ja esittelijä puoltaa puolestaan, että vastaan. Ei kukaan, tyhjää, ei tyhjää, hyväksytty. Sitten siirrymme numeroon seitsemän. Le Kripiltä esittelijä on äh, vastaan. Puolesta äänet. Vastaan. Niitä oli kuusi siis. Nyt vastaan nyt. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kahdeksan. Esittelijä puoltaa. Puolesta äänet. Vastaan. Tarkistamme. Taisi olla sama enemmistö. Voté, voté, voté. Il y a toujours deux qui donnent. Vielä kaksi nukkuu. Äänestys päättyy. 17 plus Anne Jensen puolesta, 15 vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 9. Sama juttu. Ei vaan, se raukeaa. Kymmenen niin ikään. Yksitoista Le Crip. Esittelijä vastustaa. Puolesta. Kahdeksan. Ja -äänet. Enemmän kuin kahdeksan. Tyhjä. Sama enemmistö. Hylätty. 12 Holmajerilta esittelee vastustaa. Puolesta äänet. Kaksitoista. Niin lasken itsenikin. Vastaan. Ah, il faut, je, je vérifie. Tarki, tarkistan tämän vielä. Siinä oli lähestulkoon 12 ja 12 kättä, jotka nousivat. Tarkistus 12 Monikalta. Äänestys alkaa. Jose, äänestys alkoi. Äänestys siis alkoi. Yksi on kadonnut. Ja kaksi nukkuu vain. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 16 plus 1, eli 17 vastaan. Plusko. 16 puolesta, 17 vastaan, hylätty. Ei tyhjä. Se oli 12 Monikalta. Koska tämä nyt hylättiin, täytyy äänestää 13 Trautmanilta. Esittelijä vastustaa. Puolesta äänet. Vastaan tyhjää, hylätty. 14. Esittelijä puoltaan, Puolesta äänet. Kiitos. Vastaan. No niin, lasketaan uudestaan. Ja kone laskee. Tarkistus 14. Esittelijä puoltaa. Macmillan Scott ja lukuisa joukko muita ovat tämän tehneet tämän tarkistuksen. Äänestys päättyy. 18 puolesta 13 vastaan yksi tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi kaksi esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Olen pahoillani, mutta C'est assez serré. Aika lailla tiukka tulos. 31 äänestämässä ja kaksi nukkuu edelleenkin ja kaksi mitä töityä ääntä. Äänestys päättyy. 18.13 tai 19.14 hyväksytty. Tämä kattaa 15, 16 ja 17. Siirrymme 18. Färm ja jokunen muu puolesta. Sama enemmistö. Vastaanet. Neuf, dix, onze. Bon, je vérifie. Tarkistamme 11 ehkä, mutta tarkistetaan. Luulenpa, että sama juttu. Voilà. Ah, Quelqu'un s'est réveillé. Joku on herännyt. Äänestys päättyy. Manuel Salny, 19. Käsiäänestys peruttiin. Sama enemmistö. Hyväksytty. 19 Trautman. Esittelijä puoltaa. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20. Färm ja muut. Puolesta vastaan. Tarkistamme uudestaan. Luulenpa, että sama enemmistö tässä oli. Äänestäkäähän nyt. Ah, Neljä kieltäytyy äänestämästä. Jatkakaa, jatkakaa. Yksi nukkuja lisää. Ah. Ah, oui. Oui, oui, oui. L'endormi, c'est grave. Bon, le vote est clos. Äänestys päättyy. 17 puolesta, 14 vastaan. Käsiäänestys perutaan, sama enemmistö. Pieni enemmistö tässä oli. Hyvä oli, että tarkistettiin 21 Jöranilta. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa teksti, eikö? Ah, alors, on, on vote d'abord la... Ensin suullinen tarkistus. Sitä äänestetään. Okay. No, enfin, on vote en deux temps. Pre... Kaksi äänestystä. Ensin teksti suullisella tarkistuksella. Ja jos se hylätään, niin teksti ilman suullista tarkistusta, eikö niin? Teksti suullisella tarkistuksella. Esittelijä ei tykkää. Puolesta. sama enemmistö. Vastaan. Samat äänestävät. Jos joku haluaa tarkistaa, niin toki se voidaan tehdä, mutta... No niin, tämä hylättiin. Nyt teksti ilman suullista tarkistusta. Esittelijä on tyytyväinen puolesta. Vastaan. Samat kädet aivan loogista. Hyväksytty. 22. Esittelijän puolesta. Puolesta ääntä. Vastaan. Sama enemmistö edelleen. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Esittelijältä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tämä kattaa 23 ja 38. 24. Esittelijä on puolesta. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Samat epäilyt hyväksytty. 25, sama juttu taitaa olla. 25 ja 6, meneekö yhdessä? Hmm, kokonaisuutena puolesta vastaan. Pieniä muutoksia. Muutama. No niin, tarkistetaan nämä molemmat. 25 ja 6. Voti, voti, voti, sauf Göran. Äänestäkää nyt, muut paitsi Göran. Äänestys päättyy. Käsiäänestys on peruttu. 17 puolesta 15 vastaan. Lopullinen tulos ei ollut niinkään selvä. Nyt siirrymme 27. Monika on pyytänyt erillistä äänestystä. Ensinnäkin äänestämme tekstistä ilman sanoja Near the Co-Legislature. Esittelijä puolesta puolestaan. Eikö? Monika epäröi. Esittelijä suostuu kaikkeen, mitä Monika haluaa. Monika va trouver... Monika katsoo, miksi hän on tätä pyytänyt. No niin, hän on puolesta, puolestaan. Et. Vastaan. Ei kukaan tyhjä. Teksti on hyväksytty. Near the co-legislator. Nyt äänestä. Ei, ilman. Nyt äänestämme lisäyksestä. Near the co-legislator. Esittelijä puoltaa. Ja Monikka vastustaa. Puolesta äänet. Vastaan. Täytyy tarkistaa. Ei aivan samat äänestäjät. Near the co-legislator. What does it mean? George, George is in favor. She has green light. He... On se hän puolesta. Hänellä on sillä vihreä valo. Kyllä hän on puolesta. George puoltaa niinkö? No niin, Voi herran pieksut. Mon avoté, tout le monde s'est réveillé. Ah. Kaikki ovat heränneet, kaikki ovat heränneet. 16 puolesta, 16 vastaan. Ja 17, 17 te, te ikään kuin kumotte toisenne, eli hylätty. Oui, la deuxième partie. Niin, toinen osa, toinen osa. Ei oteta tätä near the co-legislator. En tiedä, mitä nyt muuttua tässä asiassa, mutta näin on. Ja loppuäänestys. Loppuäänestys. Koneella. Minä olen saanut ohjeet noudattaa varjoesittelijä. Kuka siellä on varjona minulle? Monika. Bien. Bien, alors 28, 29, euh, votez, votez. Äänestäkää, äänestäkää. Outoa. No niin, vielä, vielä. Kaikki ovat äänestäneet. Ovatko kaikki äänestäneet? Te kumoatte toisenne. 17 puolesta, 14 vastaan. Eli 18 ja 15 on lopullinen tulos hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijälle. Alors, qui veut du coup prononcer joka yhtäkkiä haluakin sanoa jotain. Kiitos. Ilmoitin alkuun joita haluaisin vielä puoli minuuttia. Nyt kun olemme äänestäneet puheenjohtaja, haluan kiittää luottamuksesta niitäkin, jotka epäilyksillä äänestivät puolesta. Haluaisin pyytää, olisiko mahdollista pääsihteeriltä saada aikaiseksi se, että julkaistaisiin tutkimus toiselta päivältä syyskuuta, jossa osa niistä luvuista, jotka mainitsemme, ovat. Tämä on toimitettu vain budjettivaliokunnalle ja haluaisin julkaisemista, koska kenties muukin osa parlamenttia haluaisi muodostaa näkemyksen tähän asiaan. Eli voisitteko pyytää pääsihteeriltä, että julkaistaisiin tämä tutkimus? Kiitos. Très bien, merci monsieur le rapporteur. Je trans... Kiitos esittelijälle. Minä vien tätä viestiä eteenpäin. En usko, että tämä että mitään ongelma, mikä tästä oli mikään ongelma. Niin esitämme tästä sitten pyynnön eteenpäin. Monika, ole hyvä. Kritischen Satz sagen, weshalb auch die EVP neben anderen Punkten... Niin. Se, mikä tässä nyt on se, että me pyysimme esittelijää ottamaan, nämä, ottamaan mukaan nämä uusimmat luvut tähän tutkimukseen, mutta tämä nyt hylättiin sen vuoksi, että niitä ei julkaistu. Me olisimme mielellämme halunneet sen, eli ajankohtaisia lukuja, eikä mitään tällaisia vanhoja julkisuuden lukuja. Ja toisekseen minun täytyy rehellisesti sanoa, tavallaan äänestysselityksenä minusta on hankalaa ryhtyä toimenpiteisiin, jotka eivät auta meitä. Me olemme sellaisessa tilanteessa, että jäsenvaltiot ovat täysin äh, viitaneet kintaalla sille, mistä me äänestämme ja siitä, että me haluaisimme äh, perustamissopimusmuutoksen, eivätkä jäsenvaltiot ole valmiita sitä edes keskustelemaan. Joten sen vuoksi on todellakin vaikea tehdä tällaisia määritelmiä Euroopan parlamentin hallinnosta, koska Euroopan parlamentti ei voi asialle mitään. Se, että meillä on kolme istuntopaikkaa, niin sehän on jäsenvaltiot, jotka näistä istuntopaikoista päättää. Ja sen vuoksi tämä oli nyt jo 25. tutkimus näistä kolmesta istuntopaikasta, vai niitä on koko ajan tehdä lisää, eikä tilanne parane eikä heikkene. Ne osoittavat koko ajan näitä samoja ongelmia. Ongelma ei muutu, ongelma ovat jäsenvaltiot, eivät me eikä Euroopan parlamentin hallinto. Bien, écoutez, merci. Kuulkaapas nyt. Kiitoksia ensinnäkin tästä äänestysselityksestä. Emme nyt halua aloittaa uudelleen keskustelua tästä mietinnöstä. Tietystikin pyydämme, että pääsihteeri varmistaa sen, että kaikki luvut, asianmukaiset luvut julkistetaan niin, että äänestyks voidaan hoitaa asianmukaisesti täysistuntovaiheessa. Nyt siirrymme sitten seuraavaksi, sitten kun olemme onnitelleet ensin esittelijää, seuraavaan aiheeseen, Kyse on Giovanni Lavien mietinnöstä, joka koskee suoria tukia, maaseudun kehittämistä ja ymp rahoitusta. Onko kaikilla äänestysluettelo nenänsä edessä? No niin, aloitetaan. Kom- kompromissi A. Teillä on teksti edessä määräisyydistä, miten ääneen puolesta Kiitoksia vastaan. Kukaan ei vastusta. Tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen kuusi, joka on George Lionilta. Esitellään puolesta puolestaan, että vastaan. Yksi tyhjä, vast, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi iso B puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tämä kattaa tarkistuksen 7, joten siirrymme tarkistuksen 8, joka on George Lyonilta. Esitän puolesta puolestaan, että oliko kahdeksanikin katettu tällä kompromissilla? Minun paperissani lukee, että vain seitsemän kuului tähän kompromissiin. Ahaa. No, ei sitten, ei siinä mitään, se on sitten katettuna. Se on hoidettu jo. Mikä te olette sitä mieltä, niin antaa sitten olla. Tarkistus kaksi esittelijältä. Puolesta vastaan. Sosialistit näköjään. Ja kue. Tyhjää. Hyväksytty. Kaikki muut tarkistukset tältä sivulta. Vedetty pois. George Lainen on vetänyt kaikki pois myöskin esittelijä, joten loppuäänestys sitten koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä niin. Selvä. 31 plus ään puolesta ei tyhjääniä eikä vastaääniä. Onnittelut esittelijälle. Muita Äänestyksiä ei sitten ollutkaan. Vai määrähän siirtoja? Onko niitä? Giovanni. Giovanni. Ole hyvä. Onko sinulla jotakin siirtoja, siirtoesityksiä? No. Ilmeisestikään ei ole. Entä sitten muut toimielimet kuin komissio? Kuka puhuu tänään Derek Vuonin puolesta? Edittä, anna mennä. Uh, I'm representing... Minä edustan Derekkiä. Tämä on 150 000 euroa, joten me pyydämme, että äänestätte tämän puolesta. Bien. Qui est pour le virement? Kuka on tämä siirron puolesta? Kiitoksia vastaan. Tyhjää. Selvä. Siirtopyyntö on hyväksytty. Sitten seuraava asia. Takaisin esityslistalle. Ja annankin puheenvuoron nyt Jutta Haugille. Hän voi käsitellä kohdat 11 ja 12. Voitko hoitaa nämä nyt samaan syssyyn? Ja, vielen Dank. Ähm, wenn ich Kiitos. Tässä on kysymys jälleen kerran virastoista, niin kuin aina kun minua pyritään puhumaan. Tässä on siis kysymys rautatievirastosta. Meidän täytyy tässä äh, tehdä lausunto tai ottaa kantaa tähän. Me tiedämme, että tästä on esitetty uusi paketti ja tämä lainsäädäntöprosessi on käynnissä liikennevaliokunnassa. Rautatievirasto on osa tätä lainsäädäntöprosessia ja sen vuoksi tätä perusasetusta pitäisi muuttaa. Ja komissio on antanut eralle rautatievirastolle uusia tehtäviä. Prosessi ei kuitenkaan ole viety päätökseen ja sen vuoksi minusta kaikkein tärkein vaatimus on se, jonka meidän on esitettävä komissiolle. Ja mikäli te vielä kuuntelisittekin minua, niin se olisi huippuhyvä. Mutta no, täällä nyt nähtävästi on kaikenlaista muuta kivaa käynnissä. Puheenvuoro on Jutala, joten olkaapa hiljaa. Mal angesagt für die joten olemme jo sanoneet komissiolle, että tämän oikeudellisen prosessin päätökseksi me haluamme tarkistetun rahoitus tämä rahoitus täytyy muuttaa. Jollain tavalla täytyy saada tämä muutettua. Toinen osa liittyy siihen, mitä me olemme jo aikaisemmin keskustelleet, nimittäin henkilöstökaavio. Olemme samaa mieltä siitä, että kaikki virastot, ne joilla on uusia tehtäviäkin, niiden täytyy 1 prosentti vuodessa tai 5 prosenttia 13-17 tehdä miinusta, mutta vain tämä 5 prosenttia, eikä lisäksi vielä yhtä prosenttia. Sen me hylkäämme. Sen vuoksi ei ole oikein, että jotkut virastot joutuvat vielä vähentämään tämän lisä yhden prosenttia. Samanaikaisesti komissio sanoo, että tämä yksi prosentti, että se koskisi sitä henkilökuntaa, joka rahoitetaan virastojen kautta, maksujen kautta. Me tiedämme, että virastot rahoittavat tehtävänsä, toimijansa palvelumaksuin. Ja ää, äh, nyt ollaan hyvin huolissaan siitä, että komissio yrittäisi leikata myös tästä henkilöstömäärästä. Ää, äh, olen sanonut tästä äh, muidenkin virastojen kollegoiden. Olen puhunut EADSn kollegoiden kanssa muun muassa viime viikolla. Ja he tekivät hyvin selväksi sen, että kaikki se, mitä me esimerkiksi ilmaliikenteessä jota me olemme saaneet Äh, esimerkiksi lentokoneiden äh, rakentamisen kautta. Jos EASA Kölnissä, joka antaa näitä sertifikaatteja, äh, ei kykene toimimaan nopeasti ja noudattamaan teollisuuden vaatimuksia, jos ne eivät siihen kykene, niin voimme unohtaa koko jutun. Me olemme tässä ponnistelleet kovasti, että meidän lentokoneteollisuutemme pääsisi eteenpäin ja sitten yhtäkkiä tällaista pientä pieniä leikkauksia näissä henkilöstökaavioissa, virastoissa ja tämä koskee EADS lisäksi myös esimerkiksi erää. Ja jos me otamme eralta pois mahdollisuuden toimia nopeasti ja pätevästi, niin silloinhan me aliarvioimme heidän työtään. Ja se mitä olen vielä tähän esittänyt tarkistuksena, on se, että me olemme kaikki sitä mieltä, että meillä täytyy olla johtokunta. Ja tämä on se ajatus, mikä meillä on ollut tässä yhteisessä työryhmässä, että ei aina tässä johtokunnassa tarvi olla kaikkia jäsenvaltioita edustettuna. Näin on erässä ja ehkä se on ihan ok, mutta sen sijaan, että siellä on kahden komission jäsenen sijaan neljä. Se on mielestäni ihan turhaa. Joten sen vuoksi minusta meidän pitäisi tässä johtokunnassa pitää tämä luku, komission lukumäärä kahtena. Koska aina kun me puhumme virastoista ja tehokkuudesta ja mahdollista leik- mahdollista budjettien leikkauksista virastoille, niin on tärkeää tietää, kaikilla virastoilla, niiden täytyy itse maksaa nämä johtokunnan matkakustannukset. Ja mitä enemmän ihmisiä sinne raahataan, niin sitä suuremmat ovat matkakustannukset. Eli kaksi riittää. Tässä minun kantani. Rautatievirastoon ja mitä tullaan sitten Berekkiin, joka on hieman hankalampi vielä. Tässähän on vain lausunto oma-aloitteeseen mietintöön. Miksi? Sen vuoksi tässä ei ole lainsäädäntöä. Tässä on kysymys Berekin arvioinnista. Nyt täytyy kuitenkin nähdä, mm, mikä Berek on ja miten se on perustettuna ei oikeastaan mitenkään sen vuoksi, että kaikki jäsenvaltiot vastustivat tätä. Minä osallistuin tähän keskusteluun silloin. Siitä, että, että oikeastaan Berek oikeastaan vain hoitaa hallintoa, tätä verkostoa, kansallisten valvontaviranomaisten, säätelyviranomaisten verkostoa, tätä niin kutsuttua sähköistä liikennettä, joka merkitsee sitä, että tämä virasto on superpieni, siellä on 16 ihmistä ja noin 3,5 miljoonaa euroa on budjetti, mutta luonnollisesti niiden täytyy täyttää kaikki edellytykset että riippumattoman viraston toiminnasta. Ja tämähän on ihan älytöntä, joten minun täytyy nyt sanoa, että minusta tämä on epäonnistunut. Jos me palautamme koko tämän yksikön komissioon ja sitten tämä säätelijöiden verkosto säädeltäisiin komissiosta käsin vaihtoehtoja on luonnollisesti. Komissio ehdottaa meille täysin uutta oikeusperustaa, jolloin me saisimme täysin riippumattoman viraston, joka sitten vastaisi kaikista 28 jäsenvaltiosta ja niiden verkoista. Mutta ei tällaista hallinnollista elintä, joka vain kykenee leikkimään sihteeriä. Ja tässä en ole kovinkaan kaukana sitä, mitä vastuuvaliokunta on sanonut. Minusta BEREC voidaan palauttaa komissioon. Merci, Madame Laura. Kiitoksia rouva esittelijälle. Nyt pyydän, että Dominique Riki puhuu seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa sanasen rautatievirastosta, erasta. Se on minulle läheinen aihe. Haluan kiittää Juttaa hänen tekemästään mietinnöstä. Siinä nostetaan esille tiettyjä huolenaiheita. Haluaisin muistuttaa kahdesta seikasta, joille ne ovat uusia asioita. Neljäs rautatiepaketti saadaan ensimmäisessä käsittelyssä tällä kaudella todennäköisesti valmiiksi ja sitten jäl- jälkimmäisellä kaudella, mutta joka tapauksessa. Sitten tekninen paketti, joka on keskeinen elementti. Kyseessä on eurooppalaisen rautatieviraston toiminnan mullistus. Parlamentin ja neuvoston välillä todennäköisesti päästään sopimukseen, mutta tämä muuttaa kuitenkin vastuukuviota ja toimintakenttää, kun ajattelemme rautatievirastoa. 143 henkilöä siellä on tällä hetkellä töissä, se on neuvoa antava ja tutkimusorganisaatio. Nyt ehdotetaan, että siitä tulisi sertifiointilaitos kaikkien toimijoiden kannalta, koko kaluston kannalta, sertifiointilaitos kaiken turvallisuuslaitteiston kannalta rautateillä. Siitä tulee myös valvova viranomainen suhteessa kansalliseen tasoon. Ja sillä olisi myös tiettyjä muita tehtäviä listaksi asti. nämä uudet tehtävät ovat sellaisia, että komissio pyytää, että vähennettäisiin henkilöstöä ensinnäkin uudelleenjärjestelyillä, jonka Jutta selitti, ja se voisi sitten hyötyä 27 uudesta tehtävästä virasta. Tämähän nyt on melkomoisen hauska ehdotus, koska on epäilty sitä, että ensinnäkin budjettiliite, joka liittyy tähän asetukseen ja rautatiepakettiin oli sellainen, että se teki aivan mahdottomaksi meidän mielestämme sen, että äh, virasto voisi täyttää tehtävänsä, erityisesti kun nämä ovat turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä raideliikenteen osalta. Kun otamme huomioon niiden tehtävien luot, luonteen, joita siltä vaaditaan. Ja sitten se, että äh, liite ja nämä tehtävät eivät yhtään vastaa toisiaan. Haluaisin kiinnittää tämän valiokunnan huomion tilanteeseen, joka on äärimmäisen vaarallinen, kun ajattelemme raideliikenteen turvallisuutta Euroopassa ja sen toimintamahdollisuuksien. Tässä, tässä on todellinen ongelma. Ja umpikuja budjetin näkökulmasta. Tämä on merkittävän vaikea tilanne, kun ajatellaan tätä liitettä ja toisaalta tehtäviä, joita virastolle annetaan. Se, mitä Jutta totesi omassa mietinnössään, joka on vielä va- vielä vakavampi tilanne, kun ajatellaan tämä talous- ja rahoituskriisin aikaa. Minä katson, että jos tätä liitettä ei muuteta, niin me sitten luovumme viraston tehtävien muutoksista ja sitten on tämä neljäs paketti, toimivuus ja, ja turvallisuusasiat siinä samalla hyljetään. Très bien. Hyvä. Kiitoksia esittelijälle ja Dominikille, joka osoitti, että nämä asiat ovat äärimmäisen tärkeitä. Tässä on periaatteessa ongelmia, mutta myöskin budjettiongelmia ja ihan konkreettisiakin ongelmia näiden kohdalla. Mitä näihin kahteen asiakirjaan tulee? Aikataulu on kummankin osalta sama suurin piirtein, suurin piirtein budjettivaliokunnassa. Aikaraja seitsemässä lokakuuta kello 17, äänestys 17 lokakuuta. Ja mitä Berekkiin tulee, ITRE äänestää 4.5. marraskuuta. Ja rautatieviraston osalta liikennevalikunta äänestää 26. marraskuuta. En tiedä, milloin nämä tulevat sitten täysistuntoon siihen nähtäväksi. Hyvä, kiitoksia esittelijälle. Nyt voimme siirtyä kohtaan kymmenestyslistalla. Esittelemme on kollegamme Plenkovic. Kyse on globalisaation rahaston parien käyttöönotosta Valensianassa. Arvon kollega, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Comme aujourd'hui il n'y a pas de l'interprète. Kiitoksia. Koska täällä ei ole kroatian kielestä tulkkausta, aion puhua nyt englanniksi. One of those reports... Tarkoituksena on vapauttaa globalisaation rahaston varoja, ottaa ne käyttöön. Kyse on 630 menetystä työpaikasta ja 140 yrityksiä, jotka toimivat NATS 2-alueella Valessianassa. Koko joukko yrityksiä on lähtenyt alueelta globalistumisen myötä rakennusmateriaaliteollisuutta on sieltä kadonnut ja myöskin metalliteollisuutta ilman, että koska ne eivät, eivät ole kilpailukykyisemmä yrityksiä, että ihmisiä on irtisanottu ja tämä on merkittävästi vaikuttanut työllisyys- ja sosiaaliseen tilanteeseen tuolla Espanjan alueella. Summa, joka on määrännyt vapauttaa alueen tukemiseksi, on puolet kokonaiskustannuksesta, jota on syntynyt tämän globalisaation vaikutuksena ja kun tarkastetaan tuon Espanjan alueen kilpailukykyä. Komissio reagoi hyvin nopeasti pyyntöön, jonka Espanjan viranomaiset tekivät parisen kuukautta sitten huhtikuussa. Ja komissio ehdottaa, että parlamentti hyväksyisi yhdessä neuvoston kanssa tämän päätöksen 16. syyskuuta pari päivää sitten pyyntö esitettiin ja to- toimitettiin Euroopan parlamentille. Mitä tähän itse pyyntöön sen sisältöön tulee, tämä on klassinen perinteinen ehdotus, joka on jaettu valiokunnan jäsenille. Näitä on nähty parin vuoden ajan sen jälkeen, kun EGF perustettiin. Esitteleminen ehdotan, että me hyväksymme tehdyn ehdotuksen. Voimme täten auttaa irtisanottuja työntekijöitä saamaan koulutusta ja mukautumaan uudelleen työmarkkinoille – Valensianan alueella. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin siitä, että sain apua tämän mietinnön laatimisessa. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitos esittelijä. Eli mitään kysyttävää eikä huomautettavaa, niin muistuttaisin mieliin, että aikaraja tarkastuksia varten Plekovicin mietintöön on ensimmäinen lokakuuta. Äänestys toimitetaan 17. lokakuuta samanaikaisesti meillä ja työllisyysvaliokunnassa. Hyvä. Sitten palaamme taaksepäin esityslistalla. Palaamme talousarviokeskustelun Anne Jensen. Voisitteko te kertoa meille, missä nyt mennään? Miten vuoden talousarvion osalta? Nopeasti voit kertoa tilanteesta niille muutamalle hassulle kollegalle, jotka ovat vielä paikalla. We have seen... Kiitos puheenjohtaja. Tähän on estetty yli tuhat tarkistusta valiokunnilta, ryhmiltä, yksittäisiltä jäseniltä. Olen käynyt niitä lävitse. Ryhmät ovat neuvotelleet keskenään. Ja me lähestymme nyt sopimusta maksujen osalta. Yleinen linjaus on se, että enemmistö kannattaa sitä, että ei ylitetä tätä. Tästähän puhuttiin tänäänkin. Myös komission kanssa ja neuvoston kanssa nimenomaan maksutilanteesta. Tässä on vielä aukinaisia kysymyksiä, mutta emme me luonnollisesti voi ratkaista kaikkia maksutarpeita niillä välineillä, jotka meillä on. Ja meidän täytyy luottaa komissioon, kun komissio sanoo, että ne kykenevät äh, selviämään. Mutta komissio oli kyllä samaa mieltä siitä, että me tässä tällaista lumipalloa työnnämme mm. edessämme. Tämä on se tilanne. Mutta mitä tulee sitoumuksiin? Me olemme saaneet äh, oikaisukirjelmän komissiolta jossa sanotaan, että tai siinä toistetaan tämä sopimus, jonka olemme tehneet että monivuotisesta rahoitusnäkymästä, ja että meillä pitäisi olla enemmän rahaa tutkimukselle, koulutukselle ja innovaatiolle vuonna 2014, enemmän kuin mitä alun perin oli äh, sovittu. Ja tämä on etupainotteinen ja sitten takapainotteinen yhteisesti joillekin energiaprojekteille. Sen lisäksi on tiettyjä teknisiä asioita, mutta uskoakseni me kykenemme saamaan tässä aikaiseksi sopimuspaketin ryhmien kesken otsakkeesta 1a kasvupolitiikat ja tämä oikaisu Ja tämän kirjelmän myötä meillä nyt sitten on vähemmän liikkumavaraa esimerkiksi ja löytää rahaa Kyprokselle. Meillä ei ole ongelmia maatalouspolitiikan tarkistusten suhteen. Sisä politiikka, kulttuuripolitiikka, niistä me varmasti löydämme myös sopimuksen. Sitten on tiettyjä keskusteluita otsakkeesta neljä, koska tämä on alue, jossa meillä on muutenkin hyvin tiukat puitteet Ja näemme, kuten yleensä täältä puuttuu rahaa Palestiinalle ja täällä on koko joukko muitakin toiveita ryhmistä. Joten ehkä me tässä liikumme siihen suuntaan, että käytämme joustovälinettä myös ulkopolitiikalle, jotta kykenemme vastaamaan kaikkiin näihin toiveisiin. Meillä on hyvin tiukka budjetti hallinnolle, mutta se riippuu näistä tuomio istuimen käsittelyistä, jossa nyt tehdään päätöksiä. Näyttää siltä, että neuvosto häviää tämän oikeusjutun. Pitääkö vuosien 2011 ja 2012 palkkoja korottaa niin kutsutun menetelmän kautta? jolle meidän on löydettävä rahaa myös tähän, ja tämä saattaa olla ongelma usealle toimielimelle. Erityisedustajat haluaisi, haluttaisiin siirtää ulkopolitiikasta hallintopuolelle, mutta tämäkin asettaa tiettyjä paineita hallintokuluihin. Ja sitten vielä lopuksi aihe, joka on usein huolenalainen, ovat niin kutsutut pilottitoimet ja valmistelevat toimet, jossa voi olla budjettikohtia, jolla ei ole oikeus perustaa, koska siinä tavallaan testataan uusia ajatuksia, mutta kuitenkin ne perustuvat sille, että on oikeus perusta. Tässä me pyrimme nyt keräämään kasaan sellaista pakettia, joka heijastelisi mahdollisimman laajaa ajatusten kirjoa eri valiokunnista ja eri ryhmistä. Huomioiden kuitenkin ne katot, jotka meillä on, jotka aiheuttavat tiettyjä rajoituksia sille, mitä me voimme tehdä. Mutta uskon, että on mahdollista löytää ratkaisuja, jossa me kykenemme vastaamaan suurimpaan osaan toiveista ja huomioimaan myös sen, mitä komissio on kertonut meille. Ja esimerkiksi jos komissio näkee, että jonkin projektin, jokin projekti on katettu jo jollain toisella ohjelmalla, ja sillä tavalla me voimme ehkäpä sitten vastata jäsenten toiveisiin. Joten kyllä me tässä olemme pikkuhiljaa valmiita äänestykseen. Ja kuten näette, parlamentti toimii pelin sääntöjen mukaan, josta me olemme sopineet seuraavalle ohjelmakaudelle, vaikkakaan emme ole sopineet monivuotisesta rahoituskehyksestä vielä, sitä ei ole vielä äänestetty, mutta me olemme noudattaneet uusia pelisääntöjä ja olleet suhteellisen kohtuullisia ja vaatimattomia vaatimuksissamme. Kiitän kovasti kaikkia varjoesittelijöitä ja henkilökuntaa hyvästä työstä. Me olemme jo lähellä yhteisten ratkaisujen löytämistä, joka merkitsee sitä, että me saamme aikaan äänestyksen, joka toivon mukaan ei ole liian monimutkainen. Donc, comme Anne, kun ajattelemme komission budjettia nyt neuvotellaan kompromisseista koordinaattoreiden kesken. No sitten muut toimielimet. Monika on päässyt paljon eteenpäin. Hänellä on siellä yksimielisyys tukenaan George Lyonin kanssa. Hän oli sovittelussa. Parlamentin kohdalta voitteko tehdä lyhyen yhteenvedon? No, Ihan nopeasti puheenjohtaja. Olemme päässeet sopuun yhdessä puheenjohtajamaan ja puhemieston kanssa. 3,3 miljoonaa leikataan henkilöstömenoista ja joissakin kohdin te- teemme vuoden lopussa siirtoja. Kustannukset tietokonehankintojen vuoksi ja uuden aikaistamisen vuoksi IT-alalla tulevat olemaan sellaisia, että yli 2,5 miljoonaa voidaan säästää. Sitten ikävämpi juttu, josta on päätetty, on se, että edustustojen menoja leikataan ensi vuonna 1,3 miljoonaa, jotta yhteensä 3,7 saadaan säästöä. Jarpan parlamentti on lisännyt talousarviotaan 1,9 prosentilla, mutta talous muut elimet ovat lisänneet saman verran, mutta olemme varmistaneet sen, että ainakin osa näistä henkilöstöminoista, jotka aiheuttavat yhteisön tuomioistuimen vaisista päätöksistä ainakin osittain on katettuna budjetissa jo. Riski on sen verran suuri, että lisämenot tulevat, että emme halua joutua sen, sen tilanteeseen, että joulukuussa sitten huomataan, että nämä rahat täytyy jossakin repiä. Tähän nyt on varauduttu. Olemme sopineet keskenämme, että niin kuin Anne Jensen juuri totesi, ettei kaikkiin varoittaminen ryhtyä etukäteen, koska joulukuussa, vaikka tosin todennäköisesti tulee tämän päätös, henkilöstömenot tulevat silloin lisääntymään, että neuvosto kuva tätä nimellä ylimääräinen marginaali, mutta ei tässä mitään marginaalia ole. Eli ainakin osittain jo etukäteen suunnitella, varauduta tähän ei siinä vaiheessa nyt enää ruveta ryhtyä tekemään mitään siirtoa, joten neuvoston puolella suunnittelu ei ole välttämättä vielä kunnossa tässä suhteessa. Sen toinen seikka, jossa olemme puhuttuneet komissaariotuksen tämä abatement rate kysymys, sitä yleisesti ottaen on alennettu ja komission ehdotus tässä suhteessa on sikäli ongelmallinen, että ulkosuhdehallinnon kohdalla lisäkustannukset ja turvallisuustoimista – ovat erityinen ongelma ja varsinkin erityisedustajien kohdalla on ongelmia ja tästä rahoituksessa. AFETin kanssa voimme tehdä yhteistyötä ja katsoa, voidaanko tämä ratkaista. Ja mikä nyt tämä ratkaistaan, sitten ei tarvita enää vuotta myöhemmin pudota saman ongelman. En nyt oikeastaan ole mennä yksityiskohtaisemmalle tasolle, mutta uskon, että hyvin paljon täytyy vielä asioista keskustella neuvoston kanssa. Puuttua markkinaali on tässä pääsen ongelma niin kuin aina, ja mikäli tuomioistuimen päätös tulee vuonna 2014, marginaali ei ole riittävästi käytössä, ja sitten tulee käymään erittäin mielenkiintoisia keskusteluita. Je n'en doute pas. Je n'en... Näin epäilyksettä on. Tämä aiheuttaa iloa teidän joukossanne, huomaan. No niin, ei kommentteja. Haluaisin päättää jo sanotun. Ah, Haide. Sí, gracias, presidente. Sí, había pedido la palabra para hacer un pequeño comentario. Kiitos eh, puheenjohtaja. Halusin eh, puheenvuoron, että voisin hieman reagoida ja myös eh, kertoa jotain tästä kokouksesta, jonka me järjestelemme. En tästä nyt puhu yksityiskohtaisesti, mutta olen hieman huolissani siitä, että kukaan ei puhu selkeää kieltä ja ensi viikolla meidän täytyy budjetivaliokunnassa tehdä päätöksiä, ei ainoastaan kompromissista, vaan myös maksuista. Ja minä olen vastuussa sosiaalidemokraattisessa ryhmässä, enkä minä tiedä kuinka minun pitää äänestää, koska en minä tiedä, mikä tilanne tällä hetkellä on. Meillä oli tapaaminen komission jäsenen kanssa. Jotkut luvut ovat selviä, jotkut eivät. Neuvoston kanta ei ole ollenkaan selvä. Komissio sanoi vain, että no kyllä me maksamme nämä laskut. No onko tämä joku pokeripeli vai mitä tässä pelataan? Vai pitääkö tässä nyt lähteä käyttämään jotain ihan muuta strategiaa? En tiedä. Mutta kyllä meidän täytyy nyt tässä toimia vakavasti. Mistä me äänestämme, kun me puhumme maksusitoumuksista esimerkiksi? Ja jos ei niitä makseta tänä vuonna, maksetaanko ne sitten ensi vuonna? Kykenemmekö ne silloin puristamaan hihasta ulos? Ei. Minusta tuntuu siltä, että täällä ei edes haluta antaa selkeää vastausta. Mitä me teemme? Vaadimmeko lisää maksuja? Pidämmekö me kiinni komission luvuista vai no, se, mitä neuvosto ehdottaa, siinä on miljardin ero. En todellakaan tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä. Kiitos. Niin kuin kuulimme, meillä on tiukka määräaika. Seuraava koordinaattoreiden kokous on ohjelmassa maanantaina, eli 16, kello 16-18 on tämä kokous ja budjettivaliokunta käsittelee tarkistuksia. Ja meillä on siis nämä kaksi päivää keskiviikko torstai. Maanantaihin mennessä olisi toivottavaa, että esittelijät ja varjot, koordinaattorit sopisivat strategiasta ja mahdollisimman nopeasti tätä strategista valintaa viestitettäisiin ja mahdollisesti myös viestitettäisiin muista tekijöistä, joista päästään sopimukseen, niin että sihteeristö voi ajoissa valmistautua äänestykseen. Me emme voi välttää kymmeniä äänestyksiä, vaikkakin tulee paljon kompromisseja ja äänestyskokonaisuuksia, mutta mahdollisimman hyvin pitäisi päästä sopimukseen näistä asioista. Se olisi paras kaikkien kannalta ja totta kai esittelijällä täytyy olla oma keskeinen roolinsa. Hän on nimenomaan tässä tilanteen mm, ohjaajana. No sitten mitä esittelijät totesivat ja mitä juuri äsken kuulimme. Muutama seikka kohdista 5, 6 ja 7 esityslistalla. Giovanni on lähtenyt jo mutta yhteenvedonomaisesti voidaan todeta, että muiden 2013 oikaisukirjelmien kohtalo voidaan todeta, että ne, jotka liittyvät rahoituskehykseen, kyseessä on lisätalousarvio kakkosen ja kahdeksannen osalta kyse on yhdeksästä miljardista. Liettuan budjettiministeri on puheenjohtajavaltion edustaja ja on indikoinut, että neuvosto pitää kiinni juridisista sitoumuksistaan. Ja viime viikolla Vilnassa puheenjohtajavaltio otti vastaan budjettivaliokunnan valtuuskunnan ja hän totesi vielä täsmällisemminkin myönteisemmässä hengessä, että hän katsoi, että hän voi ratkaista tämän ongelman parlamentin toivomalla tavalla olemme saaneet puheenjohtajavaltiolta mahdollisimman korkean tason sitoumuksen. Katsotaan, mihin se sitten johtaa. Tähän lisäksi vielä ainakin kolme muuta korjaavaa talousarviota ja niillä on sitten toisenlainen vaikutus. Ensinnäkin numero kuusi, joka liittyy tuloihin, tulopuoleen kuutosessa komissio toteaa, että omat varat, perinteiset omat varat, eli tullimaksut unionissa laskevat vuonna 2013 verrattuna viime vuoden ennusteisiin. Tämä automaattisesti johtaa siihen, että matemaattisesti on tarpeen lisätä näitä muita resursseja, EKTL-osuusresursseja. Tämä tapahtuu siis automaattisesti, jotta voidaan menot rahoittaa sellaisina kuin ne olivat alkuperäisessä budjetissa. Ja budjettihan on pantava täytäntöön tasapainoisena sellaisena kuin se on hyväksyttykin. Tämä tarkoittaa sitä, että kahdella miljardilla 700 000 lisätään näitä BKTL-maksuosuuksia vuonna 2013. Näette varmaankin poliittiset seuraamukset, mitä tällä on budjettiministerien näkökulmasta. Heidän täytyy 3,9 miljardia vielä äänestää verrattuna ja sitten 2,7 miljardia, joka vastaa tätä pienenevää tulopuolta tullimaksujen laskemisen takia. Budjettivaliokunnan ensimmäinen äh, näkemysten vaihto ja neuvoston äh, näkemysten vaihto ei ollut mitenkään innostuneessa hengessä käyty kokousta, vaan varmasti Holmajer voi vahvistaa. Sitten korjaava talousarvio numero seitsemän. Tästä viimeksi jo todettiin jokunen sana. Tämä budjetti on sellainen, että sillä pyritään kattamaan kolmen maan tarpeet, jotta voidaan huomioida se, että puheenjohtaja Van Rompäy 8 helmikuuta yöllä vuonna 2013, kun tarvittiin MFFstä Eurooppa-neuvoston sopimus totesi, että tästä ei voida pitää kiinni tästä lupauksesta. Tämä on epäonnistuminen. Budjettikohta, joka oli varattu ennakoimattomien menojen takia ja kyseessä on myös maksualennus brittien osalta, vaikea tilanne – Tämän lisätalousarvion tarkoitus oli hoitaa tämä asia kuntoon. Esittelijän näkemys on se, että tämähän liittyy suoraan MFFään ja meidän on äänestettävä yhdessä rahoituskehyksen kanssa. Jos rahoituskehyksestä äänestetään, niin äänestetään tästä lisätalousarviostakin ja, ja päinvastoin. Sitten yhdeksäs lisätalousarvio joka vastaa solidarisuusrahaston käyttöönottoa, jolla korvataan tuhot, tulvat tuhot pääasiassa Saksassa, mutta myös Itävallassa ja mahdollisesti muissakin maissa. Ja näitä kuluja on 400 miljoonaa. Ylitse solidarisuusrahastossa ja tämä ei varmaankaan yksinkertaista neuvotteluja neuvoston kanssa. 400 miljoonaa lisää, jotka on löydettävä rahoituspuolelle. Ja tämä lisätään tähän 3,9 numerossa kahdeksassa ja, ja sitten kuutosen lisätalousarvion rahat. Tämä on siis tilanne. Mitä tulee meidän aikatauluumme? Koordinaattoreiden kokous tulevana maanantaina. Kaksi täyttä päivää jotta voimme äänestää kaikista tarkistuksista. Jos tämä onnistuu puolessa toista päivässä, niin hyvä niin, sitten lopetetaan. Ja tämän jälkeen ainakin toistaiseksi tavoitteena on se, että äänestämme Strasbourgin kakkosessa, eli 23. keskiviikkona. Silloin kyseessä on toimielin sopimus ja monivuotinen rahoituskehys ja siis tämä juridinen päätös MFFstä. Ja meidän äänestyksemme budjetista 2014 mahdollisesti myös lisätalousarviot, jotka liittyvät näihin kahteen isompaan aihekokonaisuuteen. Eikä pidä unohtaa merkittäviä lainsäädäntöasetuksia jotka, sisä, jotka liittyvät MFFn politiikkojen sisältökysymyksiin. Muistattehan, että rahoituskehyksessä päätöslauselmassamme täsmensimme, että äänestämme sillä ehdolla, että kaksi ehtoa täyttyy. Ensinnäkin 3,9 miljardia tässä kahdeksassa lisätalousarviossa ja toisekseen, ettei synny suurempia ongelmia neuvotteluissa, kun puhumme lainsäädäntöasetuksista, sellaisista, joilla on merkittäviä lainsäädännöllisiä seuraamuksia, eli kohesiopolitiikka ja maatalouspolitiikka. Eilen ja tänä aamuna olemme maatalouspolitiikan osalta saaneet tietää, että kolmikannat ovat loppuneet ja poliittinen sopimus on saatu aikaiseksi. Ilmeisesti esteitä ei enää ole maatalousasioissa. No sitten kohesiopolitiikassa on vielä poliittisia, merkittäviäkin poliittisia ongelmia, joita ei ole ratkaistu. Erityisesti makrotaloudellinen ehdollisuus ja tämä suoritusvaraus. Nämä kaksi aihetta ovat edelleenkin neuvotteluissa mukana. Henkilökohtainen näkemykseni on sellainen, että näistä aiheista pitäisi pääsemään kompromissiin. Kannat toki ovat kaukana vielä mutta kyllähän me tähän olemme jo tottuneet. Kolmikantakokouksia on järjestetty riittävästi, jotta voi arvailla, mikä sitten on lopputulema. Totta kai lähipäivinä tarkistelemme tilannetta, katsomme miten käy. Ja sitten parlamentin puhemies katsoo, onko vielä uusi kontaktiryhmän, yhteisryhmän kokous. Ja sitten jos joudutaan umpikujaan, on mahdollista järjestää kokous kolmen toimielimen johtajan välinen kokous ja sitten kokous vahvistaa taikka sitten tarvittaessa muuttaa äänestyspäivämäärää tarpeiden mukaan. Lokakuun kakkosen. Onko tästä kysymyksiä? Ei näytä olevan. Kiitos. Ja vielä yksi viimeinen kohta joka liittyy rakennuksiin. Monika, Monika varmaankin käsittelee tämän meidän puolestamme. Ähm, Herr Vorsitzender, ähm, zum ersten Mal stehe ich vor einem wirklich ernsthaften Problem. Ähm, die Kollegin niin, tässä on kollega Potseborata ja minä. Me teemme yhdessä tätä. Kiitän häntä sydämellisesti siitä, että olette minua niin hyvin tukenut, hyvä kollega. Ensinnäkin on tämä asia, että yksi virasto vastoin kaikkea tietämystä ohitti, kiersi budjettivaliokunnan ja myös rahoitusasetuksen. Ja erittäin korkeilla summilla osittain vuokrannut tiloja, vaikka jo yli vuoden. He ovat tienneet, että he ovat saaneet todella paljon äh, e-mailia ja Jutta Haugia tässä minä nyt äh, kiitänkin. Me olemme EBAN kautta saaneet tietää nyt näitä faktoja, sikäli mikäli kun meillä edes niitä on. Meillä on niin paljon kysymyksiä EBAlle, että meidän täytyy nyt tästä saada tietää enemmän tietoa ennen kuin mä annan minkäännäköistä lausuntoa tästä muutama lausunto, jotka saivat meillä hiukset nousemaan pystyyn. Eli he lähtivät vuokraamaan tavallaan kerroksittain ja sillä tavalla, että tällä tavalla kerrottain ja, kerroksittain ja sitten kerroksia jaettiin niin, että jää nämä alle 750 000, niin että voidaan tulkita niin, että olisi kuluja virastolle jota ei lasketa ollenkaan EU-budjettiin. Ja jos kukaan ei ymmärrä tätä, niin ei se mitään, koska ei tätä kukaan voi muutenkaan ymmärtää. Eli se, mitä tässä on tapahtunut, niin, niin on ihan uskomatonta. Eli siis, jos me sallisimme kelle tahansa virastolle tällaista toimintaa, niin me voisimme lopettaa saman tien koko budjettivaliokunnan ja kaiken näköisen valvonnan harjoittamisen. Ja jos me tulevaisuudessa hyväksymme sen, että yhdessä kerroksessa on kolme kerroksen osia ja yksi osa on tietoisesti vuokrattu ja sitten jokainen osa, joka vuokrataan sen jälkeen, maksetaan sitä 10 000 lisää. Ja tämä menee eteenpäin. Ja tässä on niin paljon avoimia kysymyksiä. Ja kun nämä sitten toteutetaan ensimmäinen helmi lokakuuta, en nyt löydä tässä sitä lukua. Toinen toteutettiin helmikuun puolisvälissä ja kolmas maaliskuussa ja neljäs joskus elokuussa. Eikä mainita edes se eloku, elokuun päivämäärää. Et vain niin kuin elokuussa lähettää meille notifioinnin ja luvut eivät vastaa toisiaan ja ne luvut, joita meille on toimitettu, siitä mitä aikaisemmin on vuokrattu ovat sivulla yksi ja sitten sivulta 14 löytyy vielä muutama neliö lisää, joka on vuokrattu ja sitten on vielä ollut asiantuntijoita kansallisvaltioista ja Eli kaiken, on tässä laskettu pois sitten esimerkiksi Europolin vuokraamat tilat tai kansallisten asiantuntijoiden tilat. Pyytäisin todellakin, että komissio ja DG talousarvio tässä nyt selvittäisi tätä asiaa. Minä tiedän, että vastuu virkamies on todellakin yrittänyt. Meillä on ollut hyvin selkeitä ja aika koviakin kysymyksiä. Meillä on tässä kysymys säännöistä ja EBAlle on lähetetty äh, sähköposteja ja kysytty, onko niillä, äh, tarvitsevatko ne notifiointia. Ja minä olen ollut todella selkeä ja enkä minä tiedä kuinka monta kertaa minä olen hylännyt nämä. Peter Saltzman kirjoitti raivopäissään aika kovasanaisenkin äh, sähköpostin, koska hän oli kurkkua myöten täynnä ja sitten joulukuussa uudelleen. Ja nyt me todellakin haluamme, että mä notifioidaan koko juttu. Tähän päivään mennessä tätä ei ole tapahtunut. Vaikka joulukuussa me ne uudelleen. Ja silti helmikuussa he toimivat jälleen tällä tavalla ilman minkäännäköistä notifioitua ja jos otetaan tämä keskimääräinen vuokra, niin se on Euroopan unionin kallein rakennus, mikä meillä koskaan ikinä on ollut käytössämme. Se räjäyttää kaikki mahdolliset kustannusraamit, mitä meillä ikinä koskaan on ollut. Eli jos 800 euroa 800 euroa per neliö. Täällä se on noin 250 euroa. Ja esimerkiksi Ranskassa voi olla hieman kalliimpaa, mutta, mutta ihan rehellisesti sanoen en ole koskaan nähnyt moista, Minä kritisoin tätä massiivisesti. Me, meillä on todella paljon kysymyksiä. Ja en ymmärrä, että tämä on ylipäätään mahdollista. Ja että eh, he ovat yrittäneet minulle esittelijänä jotenkin sillä lävitse, että he voivat näin tehdä. Ei. No, minä olen todella iloinen, että me nyt valvomme tätä ja että Kaikilla on näitä kysymyksiä liittyen näihin tyydyttymät, tyytymät, näihin papereihin, jotka eivät ole tyydyttäviä, jotka eivät riitä, ja jos tässä on niin lukuja sekoitettu ja piiloteltu sivuille. Eh, ei tämä hauska asiakirjalle päinvastoin. Tästä tulee erittäin vaikea, raskas ja hankala asia. Kiitos. Ja tämä oli eurooppalainen pankkivalvontaviranomainen. Ehkä pankkirit nyt tekevät sitä samaa kuin aina ennenkin, eli huijavat ihmisiltä rahaa, pistävät ihmisten rahat omiin taskuihinsa. Ehkä nyt on siitä taas kyse. Susanne, ole hyvä. Eh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää hänen yhteistyöhalukkuudestaan. Uskoakseni kuulimme hyvinkin paljon yksityiskohtia nykytilanteesta Kaikkein tärkein seikka on se, että olemme aina saaneet tietoa liian myöhäisessä vaiheessa. Voimme toimia tässä aina vain jälkiviisaasti, ja tämä on tällaista kissa- ja hiirileikkiä minun mielestäni. Eikä tämä ole oikea tapa, jolla meitä parlamenttina kuuluu kohdella. Minäkin olen huolissani tulevaisuuden vuoksi, koska meille on kerrottu, että hyvin paljon on haluttu tehdä tällaisia vuokrasopimuksia. He haluaisivat avata tarjouskilpailun menettelyn vuokria silmällä pitäen. Minä olisin kuulla nyt hieman enemmän tästä tulevan, tulevaisuudesta ja tästä tarjouskilpailusta, koska heidän on määrä muuttaa vuonna 2015. Ja tämä on hyvin pian edessä. Emmekä edes tiedä, tuleeko tähän tarjouskilpailun tiettyjä ehtoja pitäisi, pitääkö heidän maksaa jotakin sakkoja tai rangaistusmaksuja. Ehkä täällä on jotakin ikäviä lausekkeita myöskin näissä sopimuksissa, niin että loppujen lopuksi sitten joudumme maksamaan valtavan määrän rahaa siksi, että virasto lähtee tuosta toimitilasta. Tällaisilta täytyy voida välttyä etukäteen. Viraston täytyy tässä noudattaa sääntöjä, koska vuosi 2015 on hyvin pikapuolin edessä. Ja tämähän on pankkivalvontaviranomainen, joten kyllähän se nyt pitäisi toimia vastuuntuntoisesti rahan suhteen. Ja kyllä sen täytyy noudattaa sääntöjä. Äh, äh, Minunkin täytyy suoraan sanottuna todeta, että miten nyt sanoisin, tässä on suorastaan hämmästynyt tämän koko tarinan vuoksi. Ja Lontoossa on hyvin kallista ja juuri Lontoossa sitten tällaista tapahtuu. No, tehdään niin kuin sinä ehdotit. Ensinnäkin kirjoitamme lausunnon tästä asiasta ja sitten haluamme varmistaa, että talousarviomenettelytä noudatetaan ja seuraamukset tehdään selviksi. Niitä paini myöskin tuntuu sitten käytännössä. Ei pidä myöskään uskoa, No me emme nyt tiedä, mitä tässä tapahtuu. Sanotaan, että tämä nyt on vain tällainen esittelijän la- lausumas, mutta me teemme niin kuin haluamme. Me teemme niin kuin ennenkin. Uskoakseni heillä ei ole minkä, mitään, minkälaista hajukaan siitä, että jokaisen ikisen esittelijän takana on Euroopan parlamentti, mutta vähintäänkin budjettivaliokunta joka tapauksessa. Tämä on täysin käsittämätöntä. No, hyvä. Tässä tapauksessa teemme nyt näin. Minä olin aivan oikeassa. Sain juuri paperin lapun eteni, jossa sanottiin, että pankkivalvontaviranomaisen edustajat täällä paikalle, nyt te voitte perustella kaikkia typeryyksiään täällä ja nyt on aika selittää. Kuka teistä nyt selittelee ensimmäisenä? Jetzt sagt keine ach. Kukaan ei ilmoittaudu vapaaehtoiseksi. No, te nuori mies siellä, aloittakaa te. Kertokaa ihmeessä, kuka te olette, mikä teidän nimenne on. Dear Mrs. Chair, uh, my name is Adam Farkas. I'm the executive. Nimeni on Adam Farkas. Olen EBAn johdossa. Kiitos kovasti siitä, että voin tänään olla paikalla täällä. Ja aivan lyhykäisesti voin vastata ja korostaa tiettyjä seikkoja, jotka ovat niiden huolten taustalla, joita Holmeier ja ja korostivat. Ensinnäkin haluaisin hieman kuvailla tätä tilannetta sen kontekstissa. Niin kuin hyvin tiedätte, pankkivalvontaviranomainen on perustettu 2011 alussa. Päätös perustamisesta hyväksyttiin varsin myöhään. Päätös oli sellainen, että virasto ikään kuin perii kaikki sopimukset, joita kolmostason komitealla oli, ja sehän sijaitsi Lontoossa – viraston päätökset siis hallinnon suhteen voitiin tehdä varsin myöhään ja johdon suhteen tehtiin myöhään 2011 loppuvuodesta, joten tämä vaikutti viraston toimintaan. Minä itse aloitin 2011 huhtikuun puolivälissä tässä toimessani, kun virasto käynnistyi, me perimme ikään kuin vuokrasopimuksen, lisäsopimuksen. Meillä oli siis jo sopimus olemassa Lontoossa siinä rakennuksessa, jossa toimimme tänäkin päivänä. Olemassa olevat sopimukset, jotka minä henkilökohtaisesti tässä tehtävässäni perin, olivat yksi kerros plus yksi kolmasosa toisesta kerroksesta. Tähän Holmajerkin viittasi, eli yksi kolmasosa yhdestä kerroksesta. Nämä sopimukset kaikki ovat voimassa 2014 vuoden loppuun saakka. Kyllä, mainitsen sen kyllä. Nämä sopimukset allekirjoitettiin ja ovat voimassa 2014 vuoden loppuun. Ei ole sakkomaksuja sille, jos sopimukset keskeytetään, lopetetaan 2014 ja niitä ei sitten jatketa tai uudisteta. Täytyy myös mainita, että sopimuksessa oli pykälä, jota olisi voitu käyttää viime kesänä. Viraston alussa toimimme niin, alkuaikoina toimimme niin, että sääntöjen mukaisesti, varainhoitoasetuksen mukaisesti, avasimme tarjouskilpailun, hankintakilpailun niin, että valitsisimme julkisella hankinnalla neuvonantajan, joka auttaisi meitä ratkaisemaan kiinteistötilanteen virastossa. Ajateltiin, että viraston henkilö, henkilömäärä kasvaisi huomattavasti eh, hallintokaavion mukaisesti. Tällä hetkellä Meitä on yli sata ihmistä siellä ja aluksi oli vain 30. Meillä on myös harjoittelijoita, konsultantteja, äh, kansallisia asiantuntijoita, jotka ovat äh, viraston tuki, tukena omassa tehtävässään. 250 vuot- kokousta järjestettiin viime vuonna. Mukana oli 500 ihmistä kaiken kaikkiaan näissä kokouksissa. Silloin olimme tilanteessa, jossa kasvava virasto oli saanut perintönä näitä vuokrasopimuksia hyvin kalliissa kaupungissa. Jollakin tavalla piti löytää keino ratkaista ongelma. Valitsimme äh, konsultin, neuvonantajan, tutkimme markkinoita ja katsoimme, mitä mahdollisuuksia olisi tehdä pitkäaikainen sopimus ja päästä pois tästä nykyisestä rakennuksesta sanon täällä ja sanon tämän aivan vilpittömästi ja suoraan, kävi niin, että silloin kun valintaa kutistettiin ja saimme ehdotuksen, varten otettavan ehdotuksen, otimme silloin yhteyttä Holmeierin ja sitten äh, olimme liian lähellä tätä lauseke, lausekkeen määräaikaa sopimuksessa, joten emme voineet siitä hyötyä. Me olimme myöhässä tuona ajankohtana. Tämä oli aivan selkeää. Syy, miksi olimme hyvin vaik- myöhäisessä vaiheessa tuona ajankohtana, johtui siitä, että me neuvottelimme parempia ehtoja, jotta saisimme muuton aikaiseksi uuteen rakennukseen. Kun näin kävi ja emme onnistuneet noissa neuvotteluissa, Kyseessä oli kymmenen vuoden sopimus toisessa rakennuksessa. Sitten piti löytää joku lyhyen aikavälin ratkaisu. Ymmärrämme totta kai parlamentin esittämät huolenaiheet ja haluaisin korostaa sitä, että kunnioitamme täysin äh, näkemyksiä, joita parlamentti esittää ja myös varainhoitoasetusta. Me päätimme turvautua toisaalta lyhyen aikavälin ja toisaalta pitkän aikavälin ratkaisuun. Jakan nämä kahteen osaan. Sen takia meillä on sitten tällaisia pienempiä, lyhyempiä sopimuksia, joita, jotka olemme allekirjoittaneet. Ajattelimme, että kasvun myötä, henkilöstömäärän kasvun myötä laajentaisimme toimistotilojamme ja kaikki sopimukset sitten tulisivat tiensä päähän vuonna 2014, jotta ei syntyisi minkäänlaisia ongelmia halusimme avoimen ratkaisun tähän pitkän vuokrasopimuksen valintaprosessiin. Äh, otimme siis käyttöön muitakin kerroksia rakennuksessa. Sellaisen kerroksen, joka, josta vuokralaiset ovat poistuneet, ja otimme käyttöön muiden jättämiä huonekaluja. Olemme ostaneet äh, huonekaluja äh, käytettyinä Olemme tässä rakennuksessa todellakin ahtaissa tiloissa. Ja työntekijämäärään nähden olemme keskiarvon alapuolella, kun ajatellaan sitä tilaa, mikä työntekijöillä on käytössänsä. Olemme tehneet sopimuksia ja kaikki sopimukset umpeutuvat 2014 lopussa. Sitten olimme yhteydessä pääosasto Marktiin notifikaatiosta budjettivaliokunnalle ja niin ikään teimme notifikaation tästä, ilmoituksen tästä pitkän aikavälin vuokrasopimusasiasta ja valinnasta, jotta voimme ratkaista tämän pitkän aikavälin tilanteen vuoden 2014 jälkeen. Totta kai saimme selkeyttäviä kysymyksiä kirjallisessakin muodossa ja vastaamme yksityiskohtaisesti kaikkiin kysymyksiin ja tarjoamme totta kai tähän aivan avoimesti numerotietoja tueksi. Toivottavasti en ole käyttänyt aikani ja huomiota ne liiaksi ja väärin ja haluan kiittää mahdollisuudesta tuoda nämä asiat esille. Toisin esille sen, että me olemme milloin tahansa valmiita osallistumaan mihin tahansa kokoukseen ja selittämään, mitä olemme tehneet ja mitä aiomme tehdä. Meillä ei ole pyrkimystä kiertää säännöksiä, vältellä valiokuntaa tai tehdä mitään sellaista, mikä olisi asetuksen kirjaimen vastaista. Kiitoksia paljon ensinnäkin teille tästä selityksestä. Käsitin, että lyhyen aikavälin ratkaisu vuoteen 2014 tai vuoden 2014 loppuun saakka nyt on se, joka tässä pätee. Eli tämä on tämä lyhyen aikavälin ratkaisu vuoteen 2014 loppuun saakka. Mutta nyt enemmän tai vähemmän, no miten sanoisin, nyt on jo vuoden 2013 loppu neljännes menossa. Onko nyt jo vaihtoehtoisia rakennuksia, joita te olette katsoneet sillä silmällä, joihin te haluaisitte muuttaa ensimmäinen tammikuuta? Odottakaa nyt, Rova Holmeier haluaa myöskin sanoa jotakin. Onko te näköpiirissä jokin rakennus, mihin te haluatte muuttaa? Tämä on normimettely, koska te olette yksi virasto 32. Meillä on hyvin pitkää kokemusta virastoista siitä, että virastot joutuvat joskus muuttamaan. Tämä on minun kysymykseni. Miten tämä prosessi etenee? Miten pitkälle olette päässeet siinä? Toinen kysymys, jonka Rova Holmer halusi esittää tai jonka hän juuri totesi, on se, että joka kerta, kun te laajensitte toisiin kerroksiin, te keksitte jonkinlaisen julkisen tarjouskilpailun ja sitten saitte jälleen kerran rahaa menemään lisää ja lisää. Ei tällainen ole mahdollista, ei tällainenkään päässä, mutta nyt Monika. Anteeksi, minun täytyy tästä lähteä lentokoneelle. Mutta jos tässä nyt annetaan tällainen kuva, että siellä on liimautu huonekaluja yhteen, niin, niin tämä viides sopimus vuoden 2014 loppuun asti vuokra on 400 000 euroa. Ja tämän puolentoista vuoden

No, onneksi vuoden 2014 mennessä on päätetty, että sikäli mikäli tätä ei enää vuokrattaisi, niin sitten joutuu vielä maksamaan rangaistuksen, joka on 65 000 puntaa plus lisäarvovero sekä ammatillisia kustannuksia noin suurin piirtein saman verran, mitä se nyt ikinä sitten tarkoittaakaan. Eli teillä on tällainen äh, lauseke, mahdollisuus lauttaa sopimus, äh, vuokrasopimus. Te olette tietoisia budjettisäännöistä. Te toukokuussa 2012 olitte luoknani ja silloin minä jo äh, vaadin teitä tekemään ilmoituksen. Ja kaikki se, mitä te nyt selititte, ei mitenkään äh, anteeksi sitä, että te ihan tietoisesti allekirjoitatte sopimuksia tietoisuudesta, että teidän on notifioitava. Ja tämä me vielä kerroimme teille eh, kirjallisesti viisi kertaa suullisesti ensin yritettyämme. Toukokuussa 2012 te tiesitte, että teidän täytyy notifioida. Ja eh, ihan, me odotimme, että te teette sen, mutta mitään ei tullut. Ja sitten te eh, annatte vielä poistaa tällaisen break-up-lausekkeen, vaikka tiesitte tästä. Jos tämä olisi ollut heinäkuun loppuun ja sitten te sanoitte, ei kun tämä oli, vuoteen, tämä oli vain kesäkuun viimeisen asti ja, ja se meni ohitse. Ei näin voi toimia, jos on Euroopan pankkivalvontaviranomainen, jonka tulee tarkistaa muita pankkeja ja katsoa, noudattavatko ne sääntöjä, eikä itse noudata niitä tippaakaan. Niin kyllä minun täytyy nyt ihan rehellisesti sanoa, että kyllä täällä täytyy olla jotain seuraamuksia. Ei tämä voi mennä näin. Ja minä meillä on paljon kysymyksiä, me olemme käyttäneet hyvin paljon aikaa ja voimia ja olimme tehneet kaikki, että voisimme pakottaa teidät notifiointiin. Minun täytyy sanoa, että ne rakennukset, joita te olette vuokranneet, on paljon paljon ylitse kaikkien rajojen. Ja minun täytyy ihan julisti sanoa, että minun äh, kärsivällisyyteni emän suhteen on nyt todella kovilla. Meidän täytyy päättää nyt, miten me suhtaudumme tähän asiaan. Äh, Annetaan nyt Epan vastata. Vai onko sinun sitten vielä jotain kysyttävää tämän jälkeenkin? Selvä. Hyvä. No niin. Uskoakseni menettelemme niin kuin Monika juuri ehdotti. Tulemme antamaan lausunnon asiasta. Kyllä me laadimme lausunnon näin on. Ja sitten otamme tämän budjettimenettelyn yhteydessä esiin. Monika, hyvää kotimatkaa. Terve menoa lentokentälle. Ja, dann äh, bleibt mir nichts anderes übrig. Sitten muuta olekaan enää jäljellä kuin tämä loistava loppukaneetti. Oikein mukavaa illanjatkoa kaikille. Kiitoksia siitä, että olitte täällä hamaan loppuun asti.